mitään kokouksen loppuun mennessä kellään ole vastaan panemista, niin ne hyväksytään tällaisina. Ehkä olisi vielä todettava, että me olemme nyt verkossa, eli kaikki mikä täällä sanotaan, niin se kuuluu koko maailmassa. Tämä hyvin tärkeä äänestys on siis kaikkien kuultavana verkosta ja olemme siitä ylpeitä. Me hyväksymme sitten tänään tämän mietinnön ja käsittelemme äänestyksessä näitä tarkistuksia. Meillä on kaksi tuntia aikaa. Olen tähän suunnitellut kahta tuntia. Ja jos tämä nyt menee läpi siinä ajassa, niin meillä ei sitten huomenna olekaan kokousta. Me tiedämme etukäteen, että erinäistä ärtymystä on ollut ilmassa, koska erät toiset valiokunnat kokoontuvat yhtä aikaa kuin nyt tämä meidän äänestyksemme. Mutta täytyy sanoa, että kaikki ne muut valiokunnat, jotka nyt äänestävät tällä samalla hetkellä, niin niillä on paljon enemmän aikaa tähän äänestykseen ja oli muutakin mahdollisuuksia. Meillä on nyt ainoa mahdollisuus tämä mikä, mikä nyt on, koska me olemme jo viime syksynä päättäneet, että 24. ja 5. päivä toukokuuta me aloitamme äänestykset kello 15.00 tässä valiokunnassa. Ja jos joku muu valiokunta on samaan kohtaan päättänyt äänestyksensä asentaa, niin sehän ei ole meidän vikamme. Danuta Hübner ja hänen kirjeensä, joka hän on lähettänyt aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajalle, niin se ei liity niinkään aluepolitiikkaan, mutta me olemme päättäneet niin, että minä huolehdin siitä, että nämä kompromissi esitykset, jotka koskevat näitä aluekysymyksiä, niin että minä järjestän tämän asian. Hybner on sanonut, että meidän mandaatissamme sanotaan selvästi, että me teemme lainsäädäntöä. Me voimme nyt vapauttaa aluekehitysvaliokunnan tästä ankarasta työstään. Meillä on poliittisia prioriteetteja, mutta meillä on myöskin lainsäädännöllisiä ja budjettiin liittyviä reunaehtoja, jotka meille on, on muotoiltu. Siksi me haluamme rajoittaa tätä kokonaiskenttää ja meillä täytyy olla tällainen selkeä polku, jota pitkin kuljemme. Ja sanon sen vain nyt siksi, että tämä varmasti on kaikille selkeä asia. Tässä oli sitten nämä ilmoitukseni. Ja nyt annan viimeistä kertaa Salvadorille esittelijällemme puheenvuoron. No Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään teknistä huomautusta annettavana. Haluaisin sanoa vain yhden asian. Teillä on edessänne 114 kompromissitarkistusta ja tietty määrä suullisia tarkistuksia, vaihtoehtoisia tarkistuksia ja kaikki tämä on siis yhteenveto yli vuoden työstä ja monien kokouksien aikana tätä työtä on tehty. Meillä oli alun perin yli tuhat tarkistusta ja haluaisin kiittää yksinkertaisesti monia henkilöitä, sihteeristöä, Rouva Strasseria, koko hänen tiimiään. Haluaisin myöskin kiittää koko sitä ryhmää, joka on tukenut minua, minun avustajiani, muita poliittisia ryhmiä. Kaikki ovat neuvotelleet viime hetkeen asti ja tämä on tehnyt elämän hyvin monimutkaiseksi. Ja uskon, että tältä pohjalta voisimme saada kahdessa tunnissa tämän äänestyksen päätökseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämähän on selvää. Sinähän olet ihminen, joka on kokenut ja sinä tiedät, että e, esittelijän elämä ei koskaan ole helppoa. Ainahan siinä on omat vastuunsa. Nyt minä annan tässä aluksi eräitä tiedotteita teknistä asioista, mutta vielä toinen puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Tämä saattaa olla tekninen asia. Minun ryhmässäni ihmiset olivat hieman yllättyneitä siitä, että meillä on myös lausunnot eri valiokunnilta äänestettävänä. Jotkut valiokunnat ovat antaneet lausuntonsa, jotkut eivät. Ja me panemme merkille sen, että mietinnön esittelijä puhuneista ehdotuksista, koska meidän ideamme oli se, että otettaisiin nämä lausunnot äänestyslistalle ja sitten tämä koko mietintö saattaisi hieman ikään kuin sumentua ja me saattaisimme saada hieman epäjohdonmukaisen mietinnön tästä tuloksena, mutta halusin vain sanoa, että me ajattelimme aluksi, että tässä käsiteltäisiin tätä menettelyä. Meillä olisi lausunnot eri valiokunnilta ja ihmiset, jotka ovat täällä paikalla, niin voisivat sitten antaa tarkistuksia. Ja tietysti me merkitsemme ylös sen, mitä valiokunnat meille ovat kirjoittaneet. Ja, ähm, das ist völlig klar. Ähm, wir haben... Kiitoksia, aivan selvää. Me olemme aivan alusta asti todenneet äh, sen, että me otamme kaiken huomioon mitä valiokunnat ovat meille ilmoittaneet, onpa se sitten kirjeessä tai todellakin muodollisella tavalla tehtyä työtä äänestyksinen. Joten sisällöllisesti me otamme sen huomioon. Ja, ja kun me katsomme kompromissiehdotuksia, niin tuntuu siltä, että täällä on mukana paljon sitä, mitä me olemme valiokunnilta saaneet tietoa. Minulla ei kuitenkaan nyt ole valinnan varaa työjärjestyksemme kohdassa pykälässä 49 sanotaan, että meidän valiokuntamme on se, joka äänestää. Ja siksi ne kappaleet, jotka eivät ole kompromisseissa mukana, niin ne on otettu mukaan tänne äänestyslistallemme muussa muodossa – jos kollegoille sopii, niin me voimme nopeuttaa näitä äänestys, tätä äänestystä. Ja jos on useampia asioita, mitä, mistä voimme, mitä voimme yhtä aikaa äänestää, niin kyllä me sen teemme. Ja katsotaan, miten äänestyslistamme näiltä osin on rakennettu. Ennen kuin näihin teknisiin ilmoituksiin menen, niin eräs asia, mikä unohtui onko jokaisella eh, nyt äänestyskortti mukana teille, joilla on äänestysoikeus? Ich sehe äh, niemanden, der hektisch auf... Minä huomaan, että joku täällä hätkähtää ja että herranen aika olen unohtanut korttini, mutta nyt näyttää hyvältä. Nyt teemme siis tarkistusäänestyksen. Nyt ensimmäinen äänestys siis vaikka äänestätte siitä, onko suure valiokunta tehnyt hyvää työtä ja tai ei koe äänestyskorteilla. Ich stimme nicht mit. Minä itse en äänestä. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Olala, mikä tulos? Meillä on 51 äänestysoikeutettua, meillä on 48 ääntä, 33 on sitä mieltä, että Sure on tehnyt hyvää työtä. Yksi on vastaan, että työ ei olekaan ollut hyvää ja 14 ei tiedä, mitä mieltä he ovat. No niin, katsotaan sitten, miten tämä jatkuu tästä. Oliko siinä yksi liikaa? Ähm, ihr, ich habe gerade gesehen, dass da 51 abgestimmt haben. 51 ääntä on annettu, mutta meillä on vain 50 ääni oikeutettua. Pitää katsoa, miksi siellä on yksi liikaa. Ah. Ah ja, okay. Trotzdem nur, was ich, 19. Ah, okay, okay, alles klar. Okay, gut, gut, gut. So. Also, Ant <laughs> Elliot, genau. Das ist ähm, der gute Geist. Der No niin, pyhä mm, henki on tässä nyt yllämme. Vielä teknisiä tietoja. Kaikki tarkistukset mm, on käännetty kaikille kielille. Ja lähden siitä, että kollegat ovat niihin perehtyneet. Kompromissiesitykset ovat, kuten on sovittu, kaikki englanniksi. Äänestyslista on lähetetty jäsenille ja tietenkin myöskin puolueryhmille, koska tällä tavalla puolueet ovat voineet tehdä omat merkintänsä listoihin kunkin tarkistuksen kohdalle. Mitä sitten kompromissitarkistuksiin tulee, on aivan selvää, että eräitä kompromisseja, joita esittelijä suosittelee, niin niistä äänestetään ensiksi. Ja sitten kun tulee muita, niin sitten me toimimme 160 artiklan eh, mukaisesti eh, työjärjestyksessämme, eli ensiksi äänestetään esittelijän kompromisseista. Sitten kun me näemme, että kaikki nämä, eh, että osa tarkistuksista raukeaa, kun ne ovat jo jossakin muualla äänestyksessä mukana, niin se etenee sillä tavalla. Es gibt natürlich ähm, einige Anfragen, wo wir Änderungs... On tietenkin sellaisiakin kohtia, joissa tarkistukset ovat täydentäviä. On mahdollista, että tällaista on ja se on sitten ilmoitettu esityslistalla. Eli aina kaikissa kohdissa ei ole kaikkia tietoja tässä listalla. On myöskin kaksi pyyntöä suullisesta tarkistuksesta esitetty. Ja ne sitten otetaan kyytiin sopivalla hetkellä. Ne ovat kuitenkin täällä listalla mukana tässä painetussakin muodossa, että ne eivät ole ihan pelkkiä suullisia tarkistuksia. No nyt luulen, että tässä oli kaikki mainitsemisen arvoinen sanottu. Ja me aloitamme äänestyksen. Die voting list nehmen Sie bitte zur Hand. Oder lassen Sie auf... Niin, äänestyslista. Me äänestämme tästä otsakkeesta ensimmäisenä. Tarkistus numero yksi. Me voimme kädelläkin äänestää siis puolesta vastaan. Ja se oli enemmistö. Kuka tyhjää? No niin, sitten ensimmäinen osa. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt yhdellä vasta-äänellä. Kompromissi viisi puolesta vastaan. Kolme vastaan. Tyhjää. Kolme vasta-ääntä, kaksi tyhjää hyväksytty. Sitten on täydennys. Äänestämme numerosta 80. Kuka on sen puolesta? Vastaan. Numero 80. Tyhjää. Ei kukaan. Hyväksytty. Pääsemme sivulle kaksi. Numero 86 puolesta. Seitsemän, kahdeksan henkilöä vastaan. Enemmän kuin kahdeksan vastustaa tyhjää. Ei kukaan. 87 puolesta tehdäänpäs tämä nyt koneella saman tien. Äänestys alkaa. Die S&D hat ein zu viel. Täällä on yksi ääni liikaa. Minä en ole äänestänyt ollenkaan. Se on yksi. Nyt on siitä on päästy eroon siitä ylimääräisestä. Äänestys päättyy 24 puolesta 23 vastaan yksi tyhjää. Hyväksytty. Dann kommen wir zu Änderungsantrag 88. Numero 88. Puolesta. Vastaan Tämäkin tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. On täällä yksi ääni edelleen liikaa. No niin, äänestys on päättynyt. 23 puolesta, 22 vastaan, kaksi tyhjää. No niin, niukalla enemmistöllä hyväksytty. Sitten 89 otetaan heti koneäänestyksenä. 89 koneäänestys. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 14 puolesta 31 vastaan, kaksi tyhjää, hylätty. Kompromissi numero kuusi puolesta. Vastaan. Ei kukaan. Tyhjää. Ei kukaan. Yhdessä yksimielisesti hyväksytty.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 niin tämä on aivan selvää, että jos me otamme 35 ja hyväksymme, niin me emme tiedä, miten tässä käy. Eli 99 pitää nyt hyväksyä. Puolesta vastaan. Eli tämä on hylätty. Kompromissi 7 vastaan. Ei kukaan tyhjä Ei kukaan yksimielisesti hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan. Selkeä enemmistö tyhjää sitten hylätty. 106 puolesta. Vastaan. Selkeä enemmistö hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Ei kukaan tyhjää yksimielisesti hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan ja tyhjää. Yksi tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana 111 kappaleesta viisi puolesta. Kaksi vastaan. Tyhjää. Hylätty. 113. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 112 puolesta. 6 vastaan. Enemmän kuin 6 tyhjää hylätty. 114 vastaan. Tarkistetaanpa koneella. Siis numero 114. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy 18 puolesta 28 vastaa yksi tyhjä, eli hylätty.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 valiokunta. Voidaanko näistä äänestää yhdestä näistä kahdesta puolesta? Ai emme voikaan. Ykkönen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten naisten valiokunnan numero kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 120 puolesta vastaan. Niitä oli enemmän tyhjää, ei kukaan hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää. 122 puolesta vastaan tyhjää. 123 Tämä on aivan identtinen. Nyt äänestämmekin 124. Kaksi. Vastaan. Tyhjää. 125. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 126 vastaan. Tyhjää, hylätty. 127. Aina kaksi, aina kaksi. Vastaan. Hylätty. Sitten kompromissi kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää, ei kukaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. 5 on vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 139 puolesta. Mehän äänestämme nyt sitten koneella. 139 koneäänestys. Äänestys on päättynyt. 19 puolesta. Ja minä vähän ihmettelen ajattelen, että tässähän nyt pitäisi täältä edestä nähdä kaikki. 19 kautta 29, eli tämä on hylätty. 140. Tehdään nyt tämäkin koneella. Mm. Abstimmung geschlossen. 25 25 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No niin, tässä 151 puolesta. Yksi vastaan. Tyhjää. Hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 154. Kuka on vastaan? Tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta tämän tarkittaa. Abstimmung geschlossen. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta 24 vastaan hylätty. 157 puolesta. Tässä taas koneäänestys. Äänestys on päättynyt. 27 puolesta 19 vastaan ei kukaan äänestänyt tyhjää, eli tämän hyväksytty. Sitten 159 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 160 puolesta. vastaan. Tyhjää. Hylätty. 161. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162. James. Vedän tämän pois. Teidän tarkistuksenne on 165, sikäli kun tiedän. Yes. Kyllä näin on. Ja siitä on huomattu ennen äänestystä. 162. 162 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan hylätty. No niin, kuten äsken huomasimme, 100, 165 vietettiin pois. Nyt on kompromissi 13 puolesta. Ja, wer ist dagegen? Vastaan tyhjää, hyväksytty. 167. Vastaan, tyhjää, hylätty. 173 puolesta 173 vastaan enemmistö eli hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi numero 14 puolesta vastaan Kukaan ei vastusta. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Yksi vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt Envi 8 ja 9 emme voi äänestää yhtä aikaa, eli erikseen ö, numero 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus numero 18 puolesta. Englanninkielisen tulkkauksen kanssa on ilmeisesti ongelma. Eli vuorossa kompromissitarkistus 18 vastaan tyhjää hyväksytty 197 puolesta äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy. 25 puolesta 20 vastaan, yksi tyhjää, hyväksytty. 197 puolesta. Ää, anteeksi, 201 puolesta vastaan, tyhjää, yksi tyhjä, Onko ongelma vain englanninkielisen tulkkauksen kanssa? Okei. Okay. So, so it, it's uh, not adopted. Eli tämä oli hylätty. Toimiiko tulkkaus nyt? Vaikuttaisi toimivan. Vuorossa 202. Tarkistus 202 puolesta. Vastaan. Kaksisataaviisi. Uh, wer, wer ist dagegen? puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 206 puolesta. Kukaan ei ole puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 207 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissitarkistus 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavalle sivulle numero 214, tarkistus 214 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 20 puolesta vastaan. Tyhjää. hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan. Yksi vastaan, tyhjää, ei tyhjää, hyväksytty. Itre 6 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 12 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kaksisataaviisikymmentäseitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta. Tässä pyydetään erillisäänestystä. Voisinko vain sanoa, että jos hyväksymme kohdan 262 voisimme siirtyä kohtaan 7b, niin ettei se olisi tässä vaan toisessa kohdassa. Äh, Katsomme, onko tämä mahdollista. 162 262 äänestämme yhdessä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää Seuraavana Envin tarkistukset. Voimmeko äänestää niistä yhdellä kertaa kaikista? Äänestämme yhtä kertaa, eli puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 27 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraava sivu. 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 271 puolesta vastaan hylätty. 273 puolesta vastaan Nyt siis vastaan. Ketkä ovat 273 vastaan? Hylätty. 274 puolesta. Vastaan. Hylätty. Oliko yhtään tyhjää? 275 puolesta. vastaan tyhjää hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 285 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 287 puolesta. Äänestämme sähköisesti. 287 sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 22 vastaan, hyväksytty. 289 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus numero 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 314 puolesta. 314 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 317 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 318 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 319 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 320 puolesta vastaan hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 322 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 324 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 316 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 326. Text of the original paragraph here. Meidän mielestämme tämä alkuperäinen teksti 32 on ristiriidassa kompromissi 99 kanssa. Jos me äänestämme tästä tarkistuksesta, omasta tarkistuksesta, niin, niin siinä ei ole ongelmaa, mutta jos me äänestämme alkuperäisestä tekstistä, niin tässä on ongelma, koska kohdassa 34 puhutaan tästä rahoitusvakautusvälineestä ja tässä sanotaan, että puhutaan vuosittaisista budjettikuluista, joka on aivan eri asia kuin se, mitä sanotaan kompromississa 99, kun käytetään tätä monivuotisen rahoituskehityksen kattoa. Eli nämä on kaksi eri asiaa. Meidän pitää päättää, mikä tässä on oikein. Jos me äänestämme meidän tarkistuksemme puolesta, niin sitten tässä ei ole ongelmaa. Kompromiss 99? Ähm, Jöran, the compromise 99? Jöran kompromissi 99. Uskon, että äänestämme siitä sen puolesta ja se korvaa koko kappaleen 34. Eikö näin ole? Also. Mm-hmm. Okay. Also wenn das wirklich so sein sollte, dann werden wir Jos tosiaan näinkin näin on, niin meidän pitää asia tarkastaa. Uh, Yleensä olen Johannin kanssa samaa mieltä, mutta tällä kertaa en ymmärrä, häntä, sillä tässä me keskustelemme nykytilanteesta ja 99 koskettaa tulevaisuutta, eli tässä on ero olemassa. Siksi me emme tue tätä tarkistusta. Okei, nyt me äänestämme sillä tavalla kuin listassa on ja sitten me katsomme tarkemmin, että mitä tehdään ja teknisesti voimme asioita parantaa, jos sellaista tarvetta on. 326, äh, Änderungsantrag 326. Wer ist dafür? Hm? 321 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Minä uskon, että se oli hylätty. Geschlossen. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 26 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Eli 21, 26. Sitten 327 puolesta. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 31 puolesta vastaan. Neljä vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten 333 puolesta. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan. Kolme vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan kaksi vastaan, tyhjää, hyväksytty. 344 puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. FEM-valiokunta kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 348 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ITRE tarkistus 16a puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 34 puolesta vastaan Yksi vastaan. Tyhjää. Yksi. Hyväksytty. Sitten 347 puolesta, 357 puolesta vastaan tyhjää, hyväksy, hylätty. 358 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 359 puolesta, 6 puolesta, 8 puolesta, vastaan, loput, tyhjää, hylätty. 360 puolesta, Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 35 puolesta vastaan. Yksi vastaan hy- tyhjää. Hyväksytty. kuusi kukan puolesta Neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmesataakahdeksankymmentäyhdeksän. Tästä äänestetään erikseen, eli ensimmäinen osa ensin ja sitten toinen osa. Kuka on puolesta tässä ensimmäisessä osassa? Kuka on vastaan? Osa yksi ja tyhjää. Osa yksi on hyväksytty, osa kaksi puolesta vastaan, osa kaksi siis. Osa kaksi on hylätty. Tämä oli selkeä tulos. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää Yksi tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää. Yksi tyhjä hyväksytty. 405 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on neljä itre tarkistusta. Voimmeko niistä äänestää yhdellä kertaa? Kyllä. Eli ITRE 21-25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 42 puolesta vastaan neljä vastaan, viisi vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 421, kuka on puolesta? Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 422 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 43 puolesta vastaan. Yksi vastaan tyhjää, hyväksytty. 431 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 432 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kuulut valiokunnan numero kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult numero seitsemän puolesta. Vastaan. Hylätty. Eli se on hylätty. Sitten FEM-valiokunta kohta numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 434, anteeksi 435. Tämä on kohdasta Such as Roma äänestys puolesta vastaan. Luulen, että tämä on hyväksytty, mutta tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 22 vastaan ja yksi tyhjä, eli tämä on hyväksytty. FEM numero 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 444 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 445 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 448 puolesta vast... anteeksi 449 puolesta vastaan hy... tyhjää hylätty. Sitten kahdeksasta 8-11. Ei, oteta ne yksi kerrallaan. Eli kult kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kult 11 puolesta vastaan, hylätty. Sitten kompromissi 45 puolesta vastaan, yksi vastaan tyhjää, hyväksytty. Agre yksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 461 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ei, anteeksi, hyväksytty. 467 467 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 789, voidaanko näistä äänestää yhdessä? Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 47a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 47b puolesta Tarkistetaan tämä koneäänestyksellä, eli äänestäkää, olkaa hyvä. Äänestys on päättynyt. 21 puolesta 25 vastaan ja yksi tyhjä, eli hylätty. Kestää 62 Tämä on kohta kohdalta äänestys osa yksi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä koneäänestyksellä. Äänestyksellä osa yksi siis kyseessä. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 23 vastaan, ei tyhjiä, eli Tämä oli erittäin tiukka äänestys, tämä on hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten 490. Meidän pitää äänestää tästä toisesta osasta, eli puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 486 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 488 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 489 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 491 ja 492 ovat samanlaisia, eli puolesta vastaan tyhjää, hylätty.

tyhjää, hylätty. 500 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 501 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 502 puolesta kaksi vastaan tyhjää, hylätty. Sitten agrivaliokunnan tarkistukset 11-13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Agri 3 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 505 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 510 toinen osa. Tähän tulee lisäys, eli 510 ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 512 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä ja 17 agritarkistukset puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM-valiokunnan tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 48a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 515 lisäys puolesta Tarkistetaan tämä koneäänestyksellä. Eli 515 koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. 23 puolesta, 25 vastaan, eli tämä on hylätty. Viisisataakuusitoista. Tähänkin tulee lisäys siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 520 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ITRE 13 puolesta vastaan tyhjää. Kaikki eivät äänestäneet, en nähnyt käsiä. Ihmiset varmaankin väsyvät, eli tehdäänpä koneäänestys, jotta voidaan tarkastaa tämä tilanne. ITRE 13 koneäänestys. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. No niin, EPPn täytyy nostaa kätensä kunnolla ylös. 17 puolesta 31 vastaan hylätty. Sitten 10 ja 11 Enviltä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Voi hyvänen aika, miten minä sekon. Sitten 533 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 537 puolesta puole vastaan tyhjää hylätty. 538 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 13, 14, 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 51 puolesta vastaan. Muutama vastaan tyhjää, hyväksytty. 548 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 549 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 550 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 551 puolesta. Pari, kolme, neljä. Vastaan. Enemmän on vastaan. tyhjä, Hylätty. 552 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 553 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 554 puolesta. Vastaan Vastaan edelleen. Vastaan. No niin. Kyllä, minun täytyy vähän tässä hiilostaa EPPtä. Ja tyhjää. Pyhylätty. 555. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 3, 4, 5, 6, 7 puolesta vastaan hyvä, hylä, hylätty. 52 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 16-19. Ai erikseen nämä. 16 ensin puolesta vastaan ja hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 559 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 571 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 573 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 54 puolesta vastaan, vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten 54a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Kompromissi 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi kahdeksan neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin, mitäs nyt? This is just a request to have a vote. Tämä on vain pyyntö. Haluaisimme äänestää 595, sillä juuri hyväksyimme numero 55, joka puhuu energiainfrastruktuurista ja tämä tarkistus sanoo, että meidän pitäisi korostaa rahoitusta ja sitä, että se keskittyy mahdollisimman paljon uusiutuvaan energiaan. Eli tässä olisi prioriteettikysymys. Me juuri hyväksymme tämän kompromissitarkistuksen, joka koskettaa infrastruktuurikysymystä. Tämä tarkistus on lisäys, jossa sanotaan, että uusiutuvan energian pitäisi olla prioriteetti niin paljon kuin mahdollista, eli me halusimme tähän kohtaan puuttua. So leid es mir tut, ich glaube... Vaikka tämä huonoa tekeekin, niin me emme voi tällä tavalla tehdä, koska meillä on omat sääntömme, jotka olemme hyvän, hyväksyneet. Ei pelkästään työjärjestys, vaan kaikki muutkin säännöt. Kun me katsomme näitä kompromisseja, niin täällä aivan selkeästi sanotaan, minkälaisia prioriteetteja meillä on. Emmekä me voi uusia prioriteetteja tänne enää ottaa mukaan. Tässä muodossa, kun se on täydennetty, niin me emme voi tätä nyt enää tänne lisätä. Ja jos me nyt tässä kohdassa poikkeamme äänestyslistastamme, niin sitten tässä käy huonosti muualla. On aivan selvää, että me haluamme uusiutuvat energiavarat tähän mukaan. Aivan tosissani sanon nyt, että meidän täytyy tämä siirtää tämä äänestykseen sitten täysistuntoon. Jos meillä on tarkistus siinä sitten, niin voimme sen uudelleen muotoilla, mutta nyt tässä tämä ei vaan käy. Ei missään tapauksessa voida tehdä näin, koska tämä on katettu muilla. Olen pahoillani, rouva puheenjohtaja, en ole samaa mieltä. Totta kai haluaisin uskoa teitä, mutta tämä on poliittinen päätös, onko kyseessä prioriteetti vai ei. Jos luette tämän tarkistuksen 55, me emme tässä puhu prioriteeteista, puhumme monista infrastruktuurikysymyksistä, jotka koskettavat energiaa. Ja tässä kyseessä olisi se, että energiasta, uudistuvasta energiasta tulisi prioriteetti. Se oli kyseessä numerossa 55. Olen pahoillani, mutta en ole samaa mieltä. Pyydän, että me äänestäisimme erikseen näistä tarkistuksista. Olkaa hyvä. Also, ich bin nicht überzeugt, dass... En ole vakuuttunut. Tässä nyt on on ensimmäinen kerta, kun tämän asian kanssa olen tekemisissä, mutta tietenkin minä voin, voin esittää tämän myös valiokunnalle. Haluammeko nyt äänestää tästä vai emme? Nyt ei ole kysymys siitä, että me priorisoisimme uusiutuvat energiavarat, vaan siitä, että onko nyt sallittua – toimia siten, että tästä D:n tarkistuksesta voidaan äänestää? Minun mielestäni ei. Mutta jos tietenkin te äänestätte toisin tästä asiasta, niin sitten voidaan sillä, toi, sillä tavalla toimia. Eli nyt minä kysyn teiltä, että äänestämmekö tästä SD äh, tarkistuksesta, siis en puhu hyväksymisestä, vaan haluammeko äänestää tästä vai emme. Kuka sanoo kyllä? Teemmepä tämä nyt sitten koneella. Se, joka siis äänestämmekö vai emmekö? Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Enemmistö sanoo, että ei, eli tästä tarkistuksesta ei äänestetä. Ja sanon edelleen, Me tiedämme aivan yhtä hyvin, niin Jorankin tietää tämän. Tietenkin sydämeni pumppaa tai pursua näiden uusien puolesta. Mutta kuitenkin me emme voi nyt äänestää tästä tällä tavalla. Sitten kompromissi 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran ykkönen puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 598 puolesta vastaan hylätty. Tran kakkonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 583 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 607 puolesta vastaan tyh. Niin, e, tässä on varmaankin hyväksytty. Kyllä, juu, näin on. Kompromissi 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 618 lisäyksenä Cost Benefit Analysis puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten liikennevaliokunta 12-19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 619 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No sanon nyt tässä aivan suoraan, että se 627 on aivan sama kuin 595, eli tässä nyt taas uusi, uudestaan sama systeemi. Siis 8-28 liikennevaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 628 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kolmekymmentäyksi tran. Niin, anteeksi, sehän onkin hyväksytty toisen mukana. Se raukeaa tässä. Kompromissi 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 631 puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty. 632 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 633 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 635 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 652 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 679 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 64 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 649 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siis 695 puolesta tyhjä hylätty. Kompromissi 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 704 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 705 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 709 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän kaksi yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 723 vain ö, kakkososa, koska ensimmäinen on katettu puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 15 ja 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 744 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten meillä on numero 70. Nyt pyydän, että kaikki äänestävät tästä elektronisesti. SOD hat ein zu viel. on yksi liikaa. Nyt on EPPllä yksi liikaa, kaksi liikaa. No niin, nyt numerot ovat oikein, äänestys päättyy. 30 puolesta 15 vastaan, kaksi tyhjää. Kompromissi 70 on hyväksytty. Sitten kompromissi 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän, viisi, kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän viisi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 768 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 769 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 777 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äh, minä lasken EPPn äh, äänet tässä nyt vaan kerralla. Sinähän ainoana äh, siinä viittailit ja pitää sitten sanoa muillekin, että viitatkaan. No hylätty. 778 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 779 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kult 12-24 puolesta kaikki kerralla vastaan tyhjää hylätty. 76 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän kahdeksan kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän kahdeksan kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 807 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 808 puolesta. Ai, se onkin identtinen. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissistahan tietenkin täytyy aina äänestää 81 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten meidän täytyy 811 kakkososa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 814 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 815 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 819 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 816 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 817 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 820 puolesta. Ai, se onkin vedetty pois. Eipä haittaa, eipä haittaa. Meillä on 865 puolesta vastaan hyvä, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV 14-27 Kompromissi 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 847 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 849 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty. 850 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV 6-31 puolesta vastaan. Siis 30 asti 6-30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. DV31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 851 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 852 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 853 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 854 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 855 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 856 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV 21, 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV 15 puolesta vastaan, vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 85 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Hyväksytty, hyväksytty, anteeksi. 842 puolesta vastaan tyhjää. Nyt täytyy tar- tarkistaa. Tämä luultavasti johtuu siitä, että te ette viittaa selkeästi. 842 tsekkaus. Abstimmung geschlossen. Äänestys on päättynyt. 25 puolesta 22 vastaan ei yhtään tyhtää. Hyvä, tämä on hyväksytty. 857 puolesta vastaan. Kuka äänestää tyhjää? Hylätty. 858 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 859 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 860 puolesta vastaan hyväksytty. Sama enemmistö kuin ennenkin. DV 21-29. aina ylimääräistä, yksi ylimääräismakkara tässä tämä viimeinen. 21-28. Kukaan puolesta vastaan tyhjä hylätty. DV29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 863 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 879 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 878 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Änderungsantrag 882. Wer ist 880 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 884. Tämä on lisäys. Äänestämme 884 lisäyksenä puolesta vastaan. Hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä sähköisesti. Sähköinen äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 22 vastaan. Hyväksytty. DV7 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 885 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 897 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksansta 98 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 905 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 908 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 906 puolesta Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. PPE hat ein zu viel. EPPllä on yksi kortti liikaa. Nyt asia on kunnossa. Listen. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 21 vastaan, kolme tyhjää. Olen tyytyväinen, että tarkistimme tämän sähköisesti. 909 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 101 puolesta vastaan kahdeksan vastaan, tyhjää, yksi tyhjä, Hyväksytty. Seuraava sivu. Kompromissitarkistus 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 95 puolesta. Tyhjää. Niin, tietenkin tarkoitus oli kysyä vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 96 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän kolme seitsemän hylätty. Yhdeksän kolme kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 99 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. yksi puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 100 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 953 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa. Die PPE hat wieder ein zu viel. EPPllä on yksi kortti liikaa. Jetzt. Nyt asia on kunnossa. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 22 vastaan. Ei tyhjiä. Eli olin oikeassa. Hyväksytty. 954 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Voimme tarkistaa tämänkin. Äänestys alkaa. Tarkistamme sähköisesti. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 21 vastaan. Huomaan, että vasemmalla äänet näkyvät aina selkeämmin, mutta oikealla ollaan hiukan rennompia. Ähm, 970 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 971 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 102, 101 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Yhdeksänsataaseitsemänkymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 993. 993-995. Nämä ovat kaikki identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 996 puolesta. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. 996 sähköinen äänestys. Schließen. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 27 vastaan hylätty. Kompromissi 105. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1017, 1017 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1018 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta Esittelijän viimeinen versio sen mukaan. Kaikilla on viimeinen versio. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1029 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1030 puolesta vastaan. Nyt tämä meni väärin päin. Hylätty. 1031 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 1032 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 109 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 110 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 110a puolesta. Vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. 110a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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tuhat kahdeksankymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt meillä on suullinen tarkistus, joka koskee tätä kappaletta. Se on se suullinen Tarkistus, joka on tekstin lopussa, kukaan puolesta. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Das oral amendment zu paragraph 108. Ketkä ovat suullisen tarkistuksen puolesta? Kappaleessa äänestys päättyy. 19 puolesta 29 vastaan. Ei tyhjiä. Tarkistus 1084 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi 113 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 1089 puolesta vastaan hylätty. 1090 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1092 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 114 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tässä pääsimme melko lailla mietinnön loppuun. Sitten meillä on johdanto-osa, mutta muutoin olemme lähes lopussa. Meidän pitää käydä nämä kaikki kohdat yksitellen läpi. En usko, että voimme äänestää niistä yhtä aikaa.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 yhdeksän puolesta. Vastaan. Hylätty. En usko, että tarvitsee tarkistaa. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan hyväksytty. Voimme tarkistaa sen. Ei mitään ongelmaa. Tarkistus 11 tarkistamme sähköisesti. Sähköinen äänestys alkaa. Ja, gut. Ja, schließen. Äänestys päättyy 23 puolesta 25 vastaan. Tarkistamme tästä lähinnä aina. Tarkistus 12 puolesta. Tarkistetaan. Sähköinen äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 25 vastaan. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 26. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy 25 puolesta 23 vastaan. Tämä on siis hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmekymmentä yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Haluatteko tarkistaa? Eli äänestämme sähköisesti tarkistus 32. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. 23 puolesta 25 vastaan. Se on siis hylätty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Naisten valiokunnan tarkistus B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta. Se raukeaa, eli tarkistus 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tai se raukesi. Samoin tarkistus 60 raukeaa, sitten FEM-valiokunta, tarkistus C, C puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DVA-D. DVA-D puolesta vastaan. Hylätty. Nyt äänestämme koko tekstistä sellaisena kuin se on kaikkien tarkistusten hyväksymisen jälkeen. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Onko täällä nyt tarpeeksi sosiaalidemokraattien kortteja? Onko EPPltä liikaa? Wie mache ich das denn jetzt? Jetzt ist gut. Wir haben immer noch zu zu viele viele und Ein EVP. Nyt täällä on liikaa EPPstä yksi liikaa ja SDstä yksi liikaa. Onko muitakin liikaa? No se nyt vielä puuttuisi. No niin, nyt määrät stemmaavat. Äänestys on päättynyt. 39 puolesta, 5 vastaan, 4 tyhjää. Onneksi olkoon esittelijälle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hyvät kollegat, minä kiitän kaikkia heitä jotka, te olette, jotka ovat jaksaneet istua loppuun asti, ei pelkästään äänestyksestä, vaan tästä suuresta tehdystä työstä. Ja hauskaa loppupäivää kaikille.